tällä tavalla arvokkaita ihmishenkiä. I'm closing. Paljon kiitoksia. Minä päätän nyt tämän keskustelun ja huomenna kello 12 sitten tästä äänestetään. Seuraavaksi siirrymme toiseen asian esityslistalle. Tämä on Madame Kratsa Sagaropulun mietintö Euroopan tehtävien, Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuus. Ja haluan nyt tässä aluksi antaa puheenvuoron rova esittelijälle neljäksi minuutiksi. Puheenvuoro teidän. Kiitoksia puhemies. Viimeisen Euroopan, Euroopan neuvoston huippukokouksen päätös päätti keskittyä tähän kehitykseen, jotta talouskriisistä päästään eroon. Kehitys on kaikkein tärkein lääke. Tässä on tarkoitus luoda hyvinvointia, työpaikkoja, unionin kansainvälistä kilpailukykyä vahvistetaan ja tämän lisäksi myöskin äh, alueellista koheesiota parannetaan ja vahvistetaan kehitys on tietysti myöskin silloin mahdollista, kun tapahtuu investointeja. Tästähän nyt tässä mietinnössä on kyse. Kyse on siitä, miten Euroopan unioni voi houkutella ulkomaisia investointeja, miten eurooppalaisten omaa yrittäjähenkeä voidaan parantaa ja miten voidaan sellaiset edellytykset luoda, jotta investointeja todellakin saadaan. Minä kiitän kollegoja Ekon valiokunnasta aivan erityisesti, sillä he eh, myöskin vaikuttivat tähän minun mietintöön ja rikastuttivat sitä, mutta kiitän myöskin kollegoita muista valiokunnista, jotka todellakin työstivät hyvin arvokkaita lausuntoja. Euroopan unioni eh, on nyt kyllä menossa kohti myönteistä kehitystä, mutta kun ajatellaan niitä suuria riskejä, joita yhtäältä esiintyy eh, rahoituskriisin myötä johtaa siihen, että investoinnithan ovat aina äh, monimutkaisempia, uusia investointi äh, toimenpiteitä on kyllä, ja meidän täytyy tässä myöskin lähteä liikkeelle, täytyy mobilisoitua, ryhtyä toimiin äh, yhtäältä paikallisella, alueellisella, kansallisella tasolla, mutta myöskin eurooppalaisella tasolla. Meidän täytyy edistää rahoitusvakautta, valuuttojen vakautta. Meidän täytyy myöskin saada kansainvälisten markkinoiden luottamus täytyy saada kuluttajien ja sijoittajien luottamus Euroopassa, mutta myöskin maailmanlaajuisesti. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että markkinat toimivat. Tämähän on investointien perusta ja meidän täytyy erityisesti tässä käyttää omaa potentiaaliamme. Kyse on julkisista yksityisistä investoinneista ja myöskin inhimillisen pääoman kehittämisestä. Tämä on se suuri valtti, joka meillä on käsissämme. Tietysti meidän täytyy myöskin yrittää saada markkinat liikkeelle siten, että ne investoivat meihin. Totta kai meidän täytyy esimerkiksi modernisoida markkinoitamme varsinkin julkistaloutta. Meidän täytyy kehittää markkinoitamme edelleen ja meidän täytyy osoittaa, että olemme joustavia kaikilla alueilla ja että käytämme ja voimme käyttää koko potentiaaliamme. Kansainvälisellä tasolla meidän täytyy jatkaa neuvotteluamme kahdenvälisellä ja monenvälisellä tasolla ja sopimusten osalta, jotta saamme mahdollisuuksia. Meidän täytyy myöskin vaikuttaa siihen, että edelleen myöskin voidaan jatkaa neuvotteluja ja myöskin kilpailukykyä täytyy vahvistaa. Tiettyä epätasapainoa on unionin sisällä olemassa esimerkiksi verotuksessa. Myöskin näistä ongelmista täytyy päästä eroon. Investointien täytyy olla ikään kuin periaate, joka leviää kaikille politiikan osa-alueille ja tämä myöskin liittyy Agenda 2020. Arvoisa komission jäsen, me tarvitsemme toimenpiteitä ja standardeja, sellaisia, joita jo tietyt piirit työstävät niin, että nämä ongelmat saadaan poistettua ja että etuja voidaan hyödyntää. Näin me voimme toimia sitten hyvin kohdennetusti Euroopan arvopaperimarkkinoiden kehitystä täytyy valvoa, koska tämäkin on yksi perusta investoinneille ja investointien saamiselle. Investointipolitiikan täytyy olla perustavanlaatuinen väline etelän ja pohjoisen välisen tasapainon saavuttamiseksi. Tämä liittyy siis rahoituksellisen epätasapainoon, mutta myöskin muihin epätasapainoihin. Me tarvitsemme eräänlaisen seurantakeskuksen, jossa näitä kehityskulkuja seurataan, tarkkaillaan ja täytyy myöskin ehdottaa sellaisia politiikan osa-alueita, jotta investointeja saadaan ja mm, että voidaan lisätä kannustimia. Tämä liittyy sekä Euroopan että myöskin maailmanlaajuisesti investointeihin. Request. Kiitoksia. Meillä on yli viisi puheenvuoropyyntöä tämän vuoksi. Annan puheenvuoron niille, jotka eivät osallistuneet edelliseen keskusteluun. Aloitamme edustaja Sikerskille. Panie presidentti, szanowni państwo, Europa pozostaje... Kiitos. Kiitos puhemies. tässä on aina tärkeässä asemassa nämä suorat ulkomaiset investoinnit. Kehitysmaat todella taistelevat investoijista. Millä tavalla me voimme osoittaa sen, että Euroopan unioniin kannattaa investoida? Euroopan taloudellinen toiminta on hyvin säänneltyä verrattuna maailman muihin kolkkiin poliittinen tilanne Euroopan unionissa takaa kyllä vakaat olosuhteet. Missä nyt sitten ongelma on? Kysymys on näistä sosiaalisesti vastuuntuntoisesta investoinneista – Täytyy ottaa huomioon ympäristö- ja sosiaalikysymykset. Nämä ehdot ovat hyvin kalliita investoijille. Meidän täytyy myös muuttaa ja modernisoida järjeste- rahoitusjärjestelmäämme. Tämä liittyy tietysti myös äh, verotuspolitiikkaan. Kiitoksia edustaja Dansila. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi minä haluan onnitella esittelijää hänen lähestymistavastaan. Viimeisten vuosien aikana työn tekijät ovat protestoineet hyvin paljon hyvin erilaisilla Euroopan alueilla, kun kyse oli yritysten siirtämisestä Euroopan ulkopuolelle – ja tämähän automaattisesti on sitten johtanut työttömyyteen näillä kyseisillä alueilla. Jotta tämä voitaisiin välttää tulevaisuudessa, Eurooppa tarvitsee strategian, jonka tavoitteena on houkutella uusia investointeja ja saada myöskin rajat ylittäviä investointeja, mutta myös parantaa Euroopan laajuisia verkkoja, jotka vaikuttavat työntekijöiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden parantuvan mobiliteettiin. Tämän lisäksi me tarvitsemme myöskin paljon enemmän julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta. Meidän täytyy käyttää uudet mahdollisuudet hyväksemme, täytyy tukea pk-yrityksiä, jotta ne pääsevät helpommin rahoituksen käsiksi ja me tarvitsemme pitkäaikaisia kestäviä investointeja. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Paska. Eh, Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Olen täysin yhtä mieltä mietinnössä esitetyn näkemyksen suhteen siitä, että Euroopan unionin yksi kilpailueto verrattuna muihin alueisiin on ennen kaikkea korkeasti koulutettu väestö ja hyvin kehittynyt tekninen ja liikenneperusrakenne ja varsin hyvin kehittynyt tekninen infrastruktuuri. Yksi tärkeimmistä Euroopan unionin piirteistä on sen energiasektori ja sen riippumattomuudella energiasektorilla on tiettyjä puutteita. Tämän vuoksi meidän täytyy tarkastella useiden eri polkujen kehittämistä – energiasektorilla myös Euroopan unionin ulkopuolella. Energiantuottajat ovat hylkäämässä Euroopan unionia. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ehdot, joita me olemme tarjonneet eurooppalaisille investoijille, ovat huonompia kuin muualla tarjotut. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Basescu. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi myös minä haluan onnitella edustaja Kratsaa tästä mietinnöstä. Vaikka maailman talous kyllä liikkuu oikean suuntaan, niin edelleenkin on erittäin suuria esteitä, jotka estävät vapaiden markkinoiden vakauden ja tältä pohjalta Euroopan unionin pitäisi myöskin tehokkaammin käsitellä näitä heikkouksia ja tulisi käyttää kilpailuedut paremmin hyväkseen. Jotta saataisiin enemmän investointeja, me tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä, jotka täytäntöön pannaan nopeasti sekä kansallisella että Euroopan tasolla näiden toimenpiteiden tulisi keskittyä sisämarkkinoihin, koska tämä tarjoaa aivan merkittävän edun sijoittajille. Romaniassa on teollisuusprojekteja, kuten Siamontanassa, jotka tuovat enemmän työpaikkoja tällaisille alueille, jossa työttömyys on hyvin korkea. Tämä hanke tuottaa kasvua myöskin muille sektoreille. Jos mitään päätöksiä ei tehdä, tai selvityksiä puolesta tai vastaan, niin nämä hankkeet saattaisivat vaikka siihen, että investointeja ei tule. Thank you. Kot poročevalka v senci za SND bi se rada zahvalila gospe Kraca za opravljeno delo in za poročilo, ki ga je pripravila. Povečanje naložb v Evropski... Minä haluaisin kiittää tästä mietinnöstä ja se, että investoinnit Euroopassa kasvavat, niin sehän on tietenkin tärkeää. Me tarvitsemme yhteisiä suuntaviivoja ja meidän täytyy saada konkreettisia hankkeita toimitettua. Tarvitsemme nuorille työpaikkoja ja hyvin selkeät tavoitteet eurooppalaisille alueille ja yhteisöille. Uusia investointeja suhteessa kohesiopolitiikkaan ja alueelliseen politiikkaan. Tällä tavalla me luomme kasvun mahdollisuuksia. Tämä on reaalitaloutta Euroopassa, jota rahoitetaan ja me tarvitsemme parempaa politiikkaa ja kaikkia investointeja kaikkialta maailmasta. Mr. Kiitoksia. Haluaisin pyytää komission jäsentää herra Kallasia päättämään tämän keskustelun. President. Herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Minun täytyy myöntää, että tämä aihe on erittäin, erittäin, erittäin lähellä sydäntäni entisessä elämässäni, kun maani saavutti takaisin itsenäisyytensä. Tämä oli tärkeä elementti talouspolitiikkamme. Me halusimme houkutella ulkomaista suoraa investointia ja olimme varsin menestyksekkäitä tässä. Komissio on iloinen tästä mietinnöstä jossa käsitellään investointeja Eurooppaan ja kiitämme Rova Kratsapuolue tehdystä työstä. Nykytalousilmapiirissä meidän täytyy luoda tarvittavat olosuhteet, jotta voimme tarjota yrityksille ja kansalaisille parhaan mahdollisen elinkeinoilmapiirin tuottamista ja kilpailua varten Euroopan unionissa. On aivan totta, että kun ajatellaan nousevia talouksia, tämä koventaa kilpailua, mutta samalla luo parempi, uusia vaihtoehtoja Euroopan unionille kauppaa ja investointeja varten kansainvälisillä markkinoilla. Ulkomaiset suorat investoinnit ovat tärkeä osa tätä. Euroopan unioni on tärkein ulkomaisen investoinnin vastaanottaja maailmassa 225 miljardia euroa muualta maailmasta 2011 vuonna. Mutta merkittävästi tämä osuus on kuitenkin laskenut kymmenessä vuodessa. Yksityiskohtainen, yksityiskohtaiset luvut osoittavat maiden osalta, että eri jäsenvaltioissa suorat ulkomaiset investoinnit ovat hyvin eri tasolla. Meidän pitäisi siis edelleen parantaa puiteolosuhteita niin, että voimme pitää kiinni hyvästä kansainvälisestä investointitilanteestamme. Tässä myös todetaan, että me voimme oppia Euroopan unionissa parhaista käytänteistä toisiltamme. Me tiedämme kyllä, mikä houkuttaa suoria ulkomaisia investointeja. Tärkeimmät syyt sille, että Euroopan unioni on yhä houkutteleva ulkomaisten suorien investointien kohde, on korkeasti koulutettu väestö, alhainen inflama, inflaatio ja sääntelyn purku, vahva investointisuoja, korkea tuotantotaso ja useat eri tukitoimet, jotka liittyvät näihin poliittisiin toimiin, muutamiin muihin tärkeisiin seikkoihin kuuluvat korkea teknologian taso ja korkea tuottavuuden taso. Olen iloinen nähdessäni, että nämä seikat ovat kaikki mukana Euroopan parlamentin mietinnössä. Komissio jatkaa näiden linjojen mukaisesti ja valmistelee nyt elinkeinoelämäpolitiikasta tiedonantoa Eurooppa 2020 eri seikat ovat edelleen täysin valideja. Me jatkamme työtämme, jotta me voimme luoda asianmukaiset puitteet eurooppalaisille investoinneille. Tärkeimmät alueet, joille halutaan lisää toimia, ovat investointien saatavuus, sisämarkkinoiden parantaminen – ja globalisaatiohaasteet Euroopan teollisuudelle ja pk-yrityksille. Komission politiikka lähestymistavassa lähdetään liikkeelle samasta kuin Euroopan unionin, Euroopan parlamentin mietinnössä ja identifioidaan samat alueet, joilla tarvitaan toimia. Mitä tulee joihinkin näistä konkreettisimmista ehdotuksista Euroopan parlamentin mietinnössä, panen merkille erityisesti toiveen eurooppalaisesta seurantakeskuksesta e, suoralle ulkomaisille investoinneille. Näiden osalta on jo tehty työtä viime vuosien aikana. Komissio on kehittänyt useita lainsäädäntökeskusteluja tärkeimpien kauppakumppaneidemme kanssa ja meillä on jäsenvaltioiden välistä parhaiden käytänteiden vaihtoa, mitä tulee suoran ulkomaisen investoinnin edistämiseen. Euroopan parlamentin mietintö on erittäin hyvä. Siinä on laaja lähestymistapa monelta osin. Tässä on ollut hyvin rakentavaa yhteistyötä. Tänään aloitimme istunnon keskustelemalla yhtenäisen eurooppalaisen rautatieverkoston kehittämisestä. Tässä on hyviä hyvää infra- infrastruktuuria oikeilla investoinneilla. Monen otteeseen olette keskustelleet yhtenäismarkkinoa asetuksesta. Tämä on yksi tärkeimmistä seikoista, joilla voidaan houkutella suoria ulkomaisia investointeja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, nyt päätän tämän keskustelun ja äänestys tapahtuu huomenna kello 12.30. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kyseessä on Miroslav Ransdorfin mietintö, itäisen kumppanuuden kauppaan liittyvät näkökohdat.